Euroopan kansalaisia on täällä myös tuolla vierailijaparvella. Valitettavasti kaikki parlamentin jäsenet eivät ole täällä salissa paikalla johtuen teknisistä ongelmista, joiden takia kaikki Belgian lentokentät ovat suljettuja ja ne avataan vasta tänään kello 16. Näin haluaisin siis todella puolustaa eh, parlamentin jäsenten imagoa niiltä kansalaisilta, jotka meitä seuraavat, että tämä on siis syynä. 21. toukokuuta istunnossa hyväksytty.